kahdeksan. Ja pyytää, ja nyt meillä on vain kaksi puhujaa enää, Intfeld ja komission jäsen Barnier. Ja toivottavasti tähän nyt ei tule sitten 30 nimeä lisää sitten menetyssä vailla puhujalista. Ja nyt Intfeld, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen myös ne, jotka nyt poistuvat salista. Tämä mietintöhän hyväksyttiin talous- ja rahasian valiokunnassa suurella enemmistöllä ja se on yhteisponnistelujen eh, tulosta eri ryhmien välillä. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka vielä ovat paikalla erinomaisesta yhteistyöstä. Talous- ja rahasian valiokunta pitää hyvänä sitä, että erityisesti korostetaan kuluttajien asemaa. Eh, edellinen komission jäsen teki erinomaista työtä kuluttajien aseman korostamisessa ja, ja toivomme samaa jatkossakin. Tämä äh, johtaakin minut ensimmäisen suuren aiheeseen, nimittäin kartelleihin. Me keskustelimme pitkällisesti tehokkaimmista pakotteista, äh, sakoista ja rikosoikeudellisista äh, sanktioista. Ennen kuin paneudun yksityiskohtiin, niin haluaisin muistuttaa sitä, että paras tae välttää pakotteet on olla lähtemättä mukaan kartelleihin. Tämähän aiheuttaa viime kädessä tappiota kuluttajille. Sen tähden onkin hyvä, että komissio on ottanut tiukan kannan kilpailuvastaiseen toimintaan. On keskeistä, että sanktiot rankaisevat huonosta käytöksestä, erityisesti jos se on toistuvaa, mutta samanaikaisesti ne myös rohkaisevat noudattamaan sääntöjä. Korkeat sakot toki ovat tehokas väline, mutta ainoana väli, välineenä ne voivat olla hieman tehottomia. Sen takia pyydämmekin komissiota äh, hieman äh, fiilaamaan tätä pakoitearsenaalia, jotta ne olisivat tehokkaampia. Täytyy myös tutkia sitä, minkälainen on yksilön vastuus, pitää saada lyhempiä äh, käsittelyaikoja ja kehittää eurooppalaisia standardeja yhteisöiden yritysten suhteen. Kun otetaan huomioon myös talouskriisi, niin on myönnetty valtavasti talousapua, valtionapua. Poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia toimia. Toki me tämän tunnustamme, mutta ei pidä unohtaa sitä, että valtion tuen myöntäminen liittyy aina kustannuksiin. Sillä on hintansa. Se johtaa alijäämiin budjetissa ja se lisää taakkaa, jonka me annamme perinnöksi tuleville sukupolville. Sen takia jokainen sentti, joka on käytetty valtion apuna, on perusteltava. valiokunta pyytää komissiota tekemään perusteellisen arvioinnin siitä, minkälaista lisää valtion tukea on myönnetty. Aivan erityisesti haluamme nähdä arvioinnin eh, niin sanotun vihreän elvytyspaketin nimissä annetusta valtion tuesta. On annettu lupaus siitä, että tässä päästäisiin siirtymään vihreään talouteen. Haluamme tietää, onko tuki todella saanut aikaan tämän muutoksen? Kuka on saanut tukea ja mitä on tehty vihreän elvytyssuunnitelman edistämiseksi? Haluamme selvyyttä myös siitä, miten rahoitusmarkkinoiden alalla valtionavut ovat vaikuttaneet ja ovatko ne vääristäneet tilannetta. Sitten muutama sana vertikaalisista rajoitteista. Me tiedämme, että nykyistä sopimusta uusitaan tämän vuoden toukokuussa. Komissio hiljan sitoutui siihen, että se arvioi äh, tilannetta ja ottaa parlamentin mukaan tähän prosessiin. Valitettavasti nyt kun sain äh, tiedon viimeisimmästä kehityskulusta, niin sain tämän tiedon median kautta. Ja todellakin tietojen saanti oli äärimmäisen vaikeaa ja tämä oli minusta varsin ikävää. Komission pitäisi lopettaa se, että se välittää tietojaan vuotamalla ne lehdistölle ja tiedotusvälineille, eikä meille suoraan. No sitten itse asiaan, puhemies. Komission ehdotus mahdollistaa sen, että online jälleen vähittäismyyjät voivat tehdä työtään. Komission pitäisi korjata tilanne, että vääristymiä ei synny, koska nyt 2000-luvulla emme saa lähteä rajoittamaan kilpailua. Kuluttajien etu täytyy olla aina ensisijalla. Komission pitäisi toteuttaa myös alakohtaiset tutkimukset, aivan erityisesti eh, internet-mainostuksen alalta. Jos komissio ei tätä halua toteuttaa, niin haluamme tietää kieltäytymisen syyt. Ja sitten komission jäsen, tämä on viimeinen seikka. Minulla kerrottiin, että minulla on kuusi minuuttia puheaikaa. Vielä loppukommentti. Siis teillä on neljä minuuttia, tässä on jokin käsitys, Mutta jatkakaa nyt vielä. Please go ahead and conclude. Olen melkein puhunut puheeni loppuun. Pidämme hyvänä komission sen Almunian sitoumusta siitä, että parlamentti otetaan läheisesti mukaan kilpailupolitiikan laadintaan. Tarvitaan demokraattista legitimiteettiä myös kilpailupolitiikan alalle ja eh, vakuutetaan, että tämä vertikaalisten rajoitteiden asiakirjan vuotaminen oli, oli todellakin virhe. Me oletamme ja odotamme, että komissio ottaa parlamentin läheisesti mukaan kilpailupolitiikan laadintatyöhön ja antaa tästä kertomuksen. Haluamme kuulla komission vastaukset. Kiitos kärsivällisyydestä. Uh, the commission, Mr. Barnier. Komission viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äh, haluaisin luonnollisesti äh, kollegani ja ystäväni Almunian nimissä kiittää Rova Intervelttiä äh, mietinnöstään, joka koskee kilpailua vuonna 2008. Herra Kofre ja Vielan, joka teollisuusvaliokunnan esittelijänä ja sisämarkkina valiokunnan edustajana ovat myös osallistuneet tämän mietinnön laatimiseen tältä vuodelta sanotaan, että parlamentti on käsitellyt hyvin monia aspekteja omassa työssään komission kilpailumietin raportin lisäksi. Siinähän käsitellään myös eh, asetusten eh, toimimista keskityksen osalta. Komissiolla on ollut kaksi tavoitetta. Ensinnä haluamme parantaa eh, vielä vuosittaisen telontekomme selontekomme, kilpailuselontekomme sisältöä ja toiseksi me haluamme, tämä on kaikkein tärkeintä, syvällisen eh, keskustelun parlamentin kanssa, niin kuin kollega Almuniakin eh, sanoi. Hän kehotti, että eh, keskustelun parlamentin kanssa täytyy olla yhä syventävämpää. Se on oleellinen edellytys kaiken politiikan onnistumiselle, mukaan lukien kilpailupolitiikka. Tätä mieltä olemme. Parlamentti muistutti, että se haluaisi nämä päätökset yhteispäätösmenettelyn piiriin sopimuksen sääntöjä emme voi ryhtyä muuttamaan. Eh, oikeusperusta kilpailupolitiikassa on määrätty ja tilannetta on tutkittava tapaus tapaukselta, jos uusia eh, aloitteita halutaan eh, toteuttaa niin, että ne menevät kilpailupolitiikkaa mandaatin ohi. Viime tammikuussa herra Almunia sanoi, että että, eh, että parlamentti otetaan mukaan kaikkiin lainsäädäntöaloitteisiin, jotka koskevat eh, yksityisten tekemien aloitteiden pohjalta tehtyä työtä. Eh, tämänhetkinen talouskriisi ei voi oikeuttaa sitä, että kilpailu lainsäädäntöä höllennettäisiin, eikä myöskään valtion apuun se saa vaikuttaa. Komissio on, ollut, äh, on halunnut olla erittäin tiukka tässä kysymyksessä. Kilpailua ei saa vääristää, ei myöskään äh, taloudellisen äh, laman aikana. Meidän on oltava tarvittaessa aivan avoimia uusille proseduureille. Kriisihän on hyvin erityisluonteinen. Komissiolla on ollut kunnianhimoisena tavoitteena työskennellä kansallisten tahojen kanssa yhteistyössä eurooppalaisella tasolla. Vuoden 2010 ydinkohta koskee nimenomaan talouskriisiä selonteko 2009 on, tulee hyväksyttäväksi toisella mm, vuosineljänneksellä. Ja vielä kerran korostan herra Albunian toimetta rakentavan vuoropuhelun eh, parlamentin kanssa. Kuten äskeisessä eh, puheenvuorossa sanottiin eh, vertikaalista toiminta koskien on esitetty muutosehdotus ja komissio on vakuuttunut siitä, että löydämme järkevän tasapainon tilanteessa, jossa toimijat voivat valita jälleenmyyjät. Tässä tietysti on otettava huomioon tuotteiden jälleenmyynti sekä fyysinen jälleenmyynti että sähköisesti tapahtuva muuttuva. Meidän on varmistettava se, että jokaisen tuotteen merkkiä pystytään suojelemaan. Niinpä sähköisen kaupan on oltava samojen sääntöjen mukaista kuin fyysisen kaupan, jotta minkälaisia rikkomuksia ei pääsisi tapahtumaan viittaisi tässä myös komission yleiseen politiikkaan, joka koskee sähköistä kaupankäyntiä. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Täällä on neljä puhujaa. Ensin Kelly. Esittelee puhe kartelleista. Ja Irlannissa maa talousalalla monet viljelijät katsovat, että kyseessä on kartelli, koska sieltä viedään karjaa ja nythän rajoitukset ovat hyvin tiukkoja ja vienti on yhä hankalampaa. Ja seurauksena on, että hinnat nousevat pikkuhiljaa, mutta sitten laskevat nopeasti. Ja seuraukset seuraat Britannian ja Irlannin väliset erot ovat 150-200 euroa per pää. Ehkä Barnier voisi tarkistaa tilanteen ja patistaa komissiota tässä asiassa toimintaan. Kiitos. Sten Schwab. Kiitoksia, puhemies. En nyt kysy, montako minuuttia saan, vaan ilmeisesti minulla on yksi minuutti. Ja yritän siis puhua nopeasti. Haluan kiittää teitä ja komission jäsentä tästä alustuksesta. Ja ensinnäkin mitä tulee sääntöjen noudattamiseen kilpailukysymyksissä. Sehän on lähinnä kuluttajien etujen mukaista ja siksi on hienoa, että tällä kertaa komissio on omistanut oman kohdan kilpailupolitiikalle ja sen merkitykselle kuluttajille. Ja viisi vuotta olemme yrittäneet saada aikaan tätä kilpailupolitiikkaa. Ja nyt sitten kilpailupolitiikan täytäntöönpano, mitä tulee näihin valtionapukysymyksiin jäsenvaltioissa. No se on vasta tulossa. Vuonna 2008 tätä ongelmaa ei ollut. Ja selkeä viesti tästä mietinnöstä on, että komission täytyy nyt katsoa ja varmistaa, että sisämarkkinat ja kuluttajat eivät joudu kärsimään. Ja sitten tärkeää on myöskin se, miten kohdellaan pk-yrityksiä. Mietinnössä puhutaan siitä, että pk-yritykset niitä, ne tarvitsevat erityiskohtelua kartellisakkojen osalta. Ja sitten nettikauppa on vaikea kysymys, mutta meidän täytyy katsoa, miten valiokunnan äänestys menee. Ja siksi me nyt sitten haluamme tukea tätä mietintöä. Kiitos. Kiitos Sanchez Presedo, Sitten Sanchez Presedo. De, del informe sobre la política... Mietintö kilpailupolitiikasta vuonna 2008 omistaa kartelleille ja kuluttajille yhden kappaleen ja ensimmäistä kertaa puhutaan nyt pakottavista toimista ja aloitteista, esimerkiksi energiapaketin liittyvistä toimista ja kilpailusäännöistä. No mikä on kilpailupolitiikan rooli kriisissä? Valtion avut ovat vaikuttaneet siinä, että voidaan vakauttaa ja vähentää sen vaikutuksia. Ja meidän täytyy nyt katsoa, millaisia vääristymisiä on syntynyt ja luoda pelisäännöt, joita kaikkien tulee noudattaa. No sitten autoteollisuudessa PK-yrityksillä on erityisiä ongelmia, esimerkiksi mitä, ja myöskin maitoalalla on ongelmia. Meillä pitää olla parempaa kilpailupolitiikkaa ja meidän pitää vahvistaa myöskin Euroopan parlamentin roolia ja siksi me tuemme tätä ja tue, onnittelemme esittelijää tästä saavutetusta tuloksesta. Balsitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos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 Η επόμενη συνεδρίαση θα αύριο, 9 Μαρτίου 2010. Seuraava istunto on huomenna tiistaina 9. maaliskuuta kello 9. ja keskiyön asti. Keskustelu on tältä päivältä päättynyt ja toivotan teille kaikille kollegoille hyvää yötä.